Hyvät kollegat, istuutukaamme vähitellen aloillemme. Aloitetaanpa, tai aletaanpa istuta paikoilleen. Allora direi di cominciare. No niin, sanoisin, että nyt aloitellaan. tukaa paikoillenne. Istunto on avattu. Esityslistalla on komission puheenjohtaj- puheenjohtajan valinta. Kuten tiedätte, neuvosto on ehdottanut rouva Ursula von der Leyenia ehdokkaaksi komission, Euroopan komission puheenjohtajaksi. Muistutan, että artikla 24 kohta 2 parlamentin työjärjestyksessä joka on artiklan 17, 7 kohdan Euroopan unionin perustamissopimuksen mukainen. Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan ehdottomalla, ehdottomalla enemmistöllä ja salainen lippuäänestys on luvassa. Tarvitsemme kahdeksan äänten laskijaa, jotta voisimme suorittaa äänen laskennan asianmukaisesti, joten suoritamme nyt sitten arvonnan. Honorevo. Edustaja, edustaja David Ivan ensimmäisenä. Dove? Onorevole Edustaja David Evan. Accetta. Hyväksyttekö tämän tehtävän? Oikein hyvä. Kiitoksia.